Sitten muutokset käsittelyjärjestyksessä. Kymmenes marraskuuta hyväksytty ää, työ Esityllistä ehdotus on teillä saatavilla. Maanantaina ja tiistaina ei ole mitään muutosehdotuksia. Keskiviikkona kaikkien poliittisten ryhmien sopimuksella. Tästä oli siis täysi yhteisymmärrys. Meillä on seuraava käsittelyjärjestys iltapäivällä keskiviikkona. Ensimmäinen kohta. Tiedonanto huippukokouksesta EUn ja Yhdysvaltain välillä. Toinen kohta, suullinen kysymys koskien avointa internettiä. Kolmas kohta, suullinen kysymys romaaniasioista. Neljäs kohta, lausuntoa rypäle ammusten kieltämisestä. Ja viides kohta, suullinen kysymys koskien ALV-lainsäädäntöä ja digitaalisia markkinoita. Jäljelijäävät kohdat käsittelyjärjestyksessä keskiviikkona, esimerkiksi aamulla, niistä ei tule muutoksia. Muistutan, että tästä on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kesken tästä muutoksesta. Torstai kaksi muutosta ensimmäinen muutos myöskin sovittu poliittisten ryhmien välillä. Komission lausuma yhteisestä kalastuspolitiikasta ja julkisista hyökkeistä, se on otettu pois esityslistalta. Tätä komission lausumaa ei käsitellä. Toinen muutos torstaille. Myöskin kaikkien poliittisten ryhmien sopimuksella. Se koskee herra Fleckensteinin mietintöä Euroopan meriturvallisuusvirastosta, josta tällä hetkellä äänestys pitäisi pitää torstaina. Poliittiset ryhmät ovat sotine, sopineet, että tätä, tästä esityslistan kohdasta ei pitäisi tämän viikon istunnossa äänestää, vaan 30. marraskuuta, ensimmäinen joulukuuta istuntojaksolla. Eli kaksi viikkoa myöhässä tästä äänestetään. Tästäkin on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Eli nyt on määritelty käsittelyjärjestys tälle istuntojaksolle viikolle. Kiitoksia kovasti. Voimme siirtyä ensimmäisen kohtaan esityslistalla. Ja tästä on pyydetty puheenvuoroa. Kollega Pasolta. Puhemies, anteeksi, en nyt ehkä ymmärtänyt teitä oikein, koska Ymmärsin nyt, että Fleckensteinin mietinnön äänestys siirretään mini-täysistuntoviikolle ja sitten kuulin myös, että keskustelukin siirrettäisiin. Voisitteko toistaa? Äänestys siirretään. Sitä ei ole tällä viikolla, vaan istuntojaksolla 30. marraskuuta ensimmäinen joulukuuta Silloin on äänestys ja se on kaksi viikkoa myöhässä. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie porządku obrad. A nyt on käsittelijärjestys määritelty. Voimme siirtyä käsittelemään ensimmäistä kohtaa esityslistalla. Se on Rova Saracianin mietintö. Ja vielä oli kysymys. Onko tässä sininen kortti? Ei. Okei. Okay. Uh, I merely wanted your attention. Uh, niin, ehkä voisitte nyt hieman auttaa minua tämän asian kanssa. Irlanti tunnustettiin noin viisi vuotta sitten virallisesti ja sitten sitten meillä on myös ähm, viralliset kotisivut, mutta geelin kieltä ei siellä ole. Missä vaiheessa tässä nyt parlamentti sitten ottaa kiinni muut toimielimet, jotta todellakin näillä web-sivuilla oli 223 virallista kieltä, eikä meitä syrjittäisi? E, Kiitoksia teille tästä huomiosta. Hoidamme asian ja tarkistan, mikä on asianlaita. Kiitos. E, pan Mitchell, Herra Mitchell, olkaa hyvä. Puhemies, minä haluaisin sanoa muutaman sanan, mikäli sallitte. Minä haluaisin tukea sitä, mitä herra Kalkeri juuri äsken sanoi. Tämä on hyvin tärkeää. On hyvin ikävää, että yksi kieli jätetään ulkopuolelle ja siitä syystä asia pitäisi ehdottomasti korjata. E, jak już powiedziałem koledze... Kuten kerroin kollega Kalgerille, niin hoidan asian itse. Mutta tällä hetkellä ei voi vielä kertoa asiasta mitään. Kiitos paljon. Madame? Point of order. Yes. Työjärjestyshuomautus. Liittyen tähän samaan asiaan, kun puhun täällä parlamentissa, käytän aina geelin kieltä ja kaikki, mitä tällä tavalla ylös. Ja se pysyy sellaisena ennen kuin se käännetään sitten muille 22 kielelle. Mutta siinä vaiheessa sitten alkuperäinen teksti häviää. Eli se, mitä minä olen sanonut, katoaa silloin parlamentin kotisivuilta, eikä sitä enää löydä sieltä. Pahoittelen, en voi sanoa enempää kuin mitä vastasin herra Gallagherillekään. Tarkistan asian henkilökohtaisesti. En voi sanoa nyt enempää, joten voisimmeko lopettaa tämän keskustelun. Tiedän, että ongelma on vakava. Ja pidän sitä vakavana tätä ongelmaa. Kiitos. Ensimmäinen kohta esitylistalla on Rova Serakianin mietintö. Aloitamme keskustelun tai tämän kohdan käsittelyn. Pyytäisin, että rova esittelijä, rova Deborah Serakiani, pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä, rova esittelijä. Grazie, presidente. Prima... Kiitokset, puhemies. Ennen kuin aloitan tarkemmin esittelemään tätä mietintöä, niin, niin haluaisin kiittää varjoesittelijää ja muita rautatiepaketin käsittelemisestä. Kiitos.